Okay, members, if you'd, uh... Hyvä jäsenet, jos voisitte istua tuolla paikoillenne, niin voimme sitten katsoa, ovatko kaikki paikalla, onko äänestysluettelot jaettu. Ensinnä esityslistan hyväksyminen. Kukaan ei täällä heiluttele eikä vaadi mitään muutoksia, joten oletan, että esityslista on nyt hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoituksiin nämä koskevat vain talousta vuoropuhelua, joka tarkoittaa sitä, että sitä vuoropuhelua me käymme valtiovarainministereiden kanssa täällä huomenna. Käymme keskustelua Espanjan valtiovarainministerin Ella Quindosin kanssa ja hän tulee paikalle, hieno asia. Ja mitä tulee Ranskaan, 13. tammikuuta kerroin teille, että taloudellinen vuoropuhelu Ranskan kanssa on lykätty toisen kerran jo, ja 13 helmikuuta olisi uusi tapaamispäivä. Tällä välin Ekonin sehteeristö on saanut tietoa siitä, että johtuen toisesta ennakoimattomasta tapahtumasta Ranskan ministeri Pierre Moskovitsi ei voi osallistua Ekonin kokoukseen 13. helmikuuta Tämä on nyt kolmas kerta, kun taloudellista vuoropuhelua Ranskassa on lykätty olen pyytänyt, että hän ehdottaa jotakin uutta päivämäärää ei kovin kaukana tulevaisuudessa. Kuten voitte tietää, minä en voi pakottaa ketään ministeriä tänne tulemaan, mutta mielestäni tulee kyllä huono kuva siitä, kun kolme kertaa asiaa lykätään ja tämä näyttää hiukan siltä, ikään kuin he pelkäisivät jotakin tai olisi jotakin peiteltävää. Tämä ei herätä kyllä luottamusta niin, ymmärrän kyllä hallitusten prioriteettikysymykset, mutta olen sitä mieltä, että talouden vuoropuhelu on sekin varsin hyödyllinen väline kuten monet valtiovarainministerit itse ovat todenneet, kun he voivat selittää täsmällisesti, minkälaisia ongelmia heillä on. Eivätkä he itse asiassa välttämättä löydä täältä mitään vihamielistä yleisöäkään. Ja tässä voitaisiin jopa auttaa heitä, eikä pikemminkin, että tämä olisi tällainen jonkinlainen este, äh, haitta heidän toiminnalle. Mitä tulee Luxemburgiin, minun täytyy kertoa teille, että viivästymisiä on ollut tämänkin dialogin järjestämisessä johtuen hallituksen muutoksesta Luxemburgissa. Äh, joulukuussa hän nimitettiin Pierre Remenko uudeksi valtiovarainministeriksi ja toivon, että tämä asia järjestyy varsin pian. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee Portugaliin, Siinäkin on ollut joitakin ongelmia jälleen liittyen siihen, että on tapahtunut ministerimuutoksia Portugalissa. Tällä välin Ekon valtuuskunta tapasi uuden ministerin Lissabonissa, kun käsiteltiin Troikan Troikka mietin raporttia ja otan tämän esiin koordinaattorin kanssa. Haluatteko te vieläkin jatkaa vuoro, taloudellista vuoropuhelua, kun otetaan huomioon työ, jota on tehty Troikan yhteydessä? Sitten yleisemmin jota olen jo käsitellytkin, on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikki välineet, joita hyväksytään Sixpack ja Twopack sopimusopimusten yhteydessä, niitä käytetään tehokkaasti, jotta voidaan tehostaa demokraattista keskustelua Euroopassa näistä tärkeistä kysymyksistä. Todella tuskin voimme laatia mitään mietintöä Troikasta ja sitten emme käytäkään näitä toimivaltuuksia, joita olemme saaneet näiden kahden tärkeän sopimuksen yhteydessä parlamentille. Siis vaikkakin joskus asia näyttää epämukavalta, niin uskon kuitenkin, että talouden vuoropuhelu on asia, jota pitäisi jatkaa. Ja niin kuin olen, varsin useinkin, olen sanonut, että niin varsin usein niistä on hyötyä ja joskus ne ovat varsin valaisevia, niin kuin esimerkiksi tämä tapaaminen Maltan valtiovarainministerin kanssa, mutta hänellä hän olikin sisäpiirin tietoa siitä, mist, miten me haluamme täällä työtä tehdä tässä valiokunnassa, mutta minun täytyy sanoa, että tämä oli aikamoinen paljastus minusta. Ja sitten siirrytään äänestykseen kilpailumietinnöstä. Andreas Schwab laatinut sen ensin tällainen testiäänestys. Jean-Paul. Puheenjohtaja, kiitos. Ihan pieni tekninen tiedonanto pyytäisin EPPn kollegat, että seuraa, että Andra Schwabia poikkeuksellisesti. Koordinaattori ei anna merkkejä, vaan Andreas. Joten katsokaapa siihen suuntaan. Kiitos. Okay, thank you very much. EPP, Andreas. Kiitoksia EPP. ja Andreas löytyy tuolta nurkasta. Testi, äänestys. Voisitteko painaa näitä äänestysnappeja? Any missing cards? Onko kortteja kotona? Pervanche. Hänellä ei ole korttia mukanaan. <coughs> Uh, we've got one too many EP. Yksi liikaa EPPstä. Kaksi liikaa EPPstä. Pervanche, voitko pyytää, että korttisi tuotaisiin tänne? Siinä tapauksessa meidän pitäisi tänään laskea sosialistien määrä, jotka äänestävät. Olen pahoillani. Yeah. Well, we just need to count now. Can you, can you... sitten vaan laskea nyt, olkaa hyvä. Can the socialists all lift their hands up? So... Saatkaa kaikki sosiaaliset nostaa kätensä ylös, niin että nähdään kuinka monta on paikalla. 13, 13. 13. how many are supposed to have? 13. Okay. Right, okay. Hyvä. 13 SD-ryhmän jäsentä, ei yhtään liikaa joten lisäämme sitten vielä pervansi tähän mukaan. Onko jollain muulla vielä kortti pois? No niin, ei, jatketaan sitten. Ensin äh, tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Compromise, I'll check, I'll check 17. Tar- 17 tuloksen koneäänestyksenä ja yksi vielä lisätään 27 vastaan 11 puolesta, joten hylätty sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaarta raukeaa kompromissi CR puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Kompromissi CR. Koneäänestys. One more to add in in favor. Yksi lisääni, lisää, hylätty. Sitten tarkistukset. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mielestäni 137 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän tuloksen? Epäilen kyllä, että sama enemmistö. Koneäänestys 137. Äänet annettu. Yksi puolesta ääni lisää, 23, 23 silti se hävi, hylätään, 138 puolesta vastaan tyhjää. miesten sama tulos. Tarkistan vielä. Vieläkin hylätty, vieläkin selkeämmin. Sitten 239 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty Okay, so we don't vote. Emme äänestä 100 17 tai 119, 122, siitä ei myöskään koska tämä koskee määritelmää, joka pysyy 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty 107 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan tämän koneäänestyksen, uskon, että sama tulos kylläkin. two more to vote if you're voting. Vielä kaksi ääntä. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 tai tarkistamme ensin 110 tuloksen koneäänestyksellä. Oh, that's carried. Oh, well done. Hylätty. Hyvä, hyvä, kun tarkistettiin. Se ainakin osoittaa, että en ole puolueen, eikö niin? Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Miksi täällä puhutaan jostakin määritelmästä? Definition will prevail. Um, yes, I think everything on collective redress has been rejected so far. But we can vote. This means that... Okay, so any... Hyvä. Siis täällä puhutaan definition määritelmästä, niin se menee läpi, mutta muusta äänestämme. 111 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta me tarkistamme 111 tuloksen. Äänet annettu. 21 ja 24 tuloksella hylätty. 113 niin. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää tarkistamaan 115. One more to vote. Vielä yksi ääni. Onko äänestetty? Hylätty ja hylätty 23 puolesta 22. 23, 23. 22 vastaan, mutta Pervans täytyy vielä lisätä, hän vastustaa nimittäin, niin silloin tämä on tasatulos, se hylätään. 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistan tämän. Mielestäni se on hylätty, mutta tarkistamme. Right. One more to vote and that... Vielä yksi ääni. Hylätty. Imko 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 123 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Emme äänestä artiklasta 4. Mennään 26. 126 puolesta vastaan tyhjää. Joudun tarkistamaan tuloksen 126. Mm. Everybody's voted. Onko äänestetty hyväksytty? 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan kyllä, jos halutaan. Haluatteko, että tarkistamme? Minusta kyllä se oli selvä, sanoo puheenjohtaja. Joten nyt sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän tuloksen. 134. Mm-hmm. And that's carried. Uh, no vote. Hyväksytty. Sitten 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi C kompromissi C Okay, first Ensinnäkin tähän löytyy suullinen tarkistus Aldesta ja Vihreistä, joten ensin äänestämme tekstistä mukaan lukien suullinen tarkistus. Jos se äh, hylätään sitten ilman tätä tekstiä. Siis suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää. En voi oikein nyt nähdä. Täytyy ottaa koneäänestyksenä. voted. Äänet annettu, todella hylätty, joten olen ihan sokea. Sitten mennään kohta kohdalta äänestyksiin. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyl- hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten CA, kunhan vaan sen löydän. It's on page, se on page 11. Sivulla 11. CA puolesta vastaan tyhjä. Tarkistan tuloksen, kun olette löytäneet tämän kohdan. Siis CA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 45 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme 45. Yes, indeed, that is Kyllä hyväksytty. Sitten sat... Forty-six. 46. 46 tarkistus puolesta. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen 177. It's impossible to tell actually. One more to vote. That's carried. Hyväksytty. 23, 22. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan. Tarkistamme 32. That's 23, 20. Hylätty hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa tämäkin tulos, koska aika mielenkiintoisia yhdistelmiä meneillään. One more to vote if you're voting. Täällä yksi ääni tarvitaan, jos äänestätte. Äänestys päättyy. 23, 23 hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa, näyttää hylätulta. And that's 20. 23, 23 hylätty. Imko 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. One more to vote. Oh, that's 24 to 22. 24, 22 hyväksytty. Sitten 182 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 182. And it's my own group. Yeah. And that's carried. Hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää. Fallen anyway.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 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty omituisia yhdistelmiä. Sitten kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan tuloksen kolmas osa, jos joku haluaa, että myös toinen kohta tarkistetaan, niin kyllä niin voidaan tehdä. One more to vote. Kolmasosa hylätty. Haluatko, että joku tarkistaa toinen osa? Ai halusitte. No hyvä, tarkistaa toinen osa. Well, one more to vote, every voted? Onko äänestetty? Näyttää hylätyltä. Joo sitten vain ensimmäinen osa kompromissista D meni läpi. Pitääkö sitten äänestää jostain muusta? Ei. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuitenkin 55. That's rejected. Hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 198. Sen No, that's 22, 22, so that falls. 22, 22, hylätty. Sitten 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F. Ensinnäkin suullinen tarkistus puolesta, suullinen tarkistus vastaan tyhjää Tarkistamme tuloksen. And that's carried. Hyväksytty. Tämä tehdään vieläkin kahdessa osassa. Do we still need the split vote with the oral amendment, Green? Tarvitaanko vihreät vielä tämä kohta äänestys, kun on suullinen tarkistus mukana? So the first part is amendments. Because we've changed the passing on bit. Koska me muuttimme tätä, joka, jos me hyväksyimme suullisen tarkistuksen, silloin ei tarvita näitä kohta kohdalta äänestyksiä minun nähdäkseni. Hyvä. Sitten mennään tarkistuksen 58 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa tämä G? Uh, so it's 23-23. Uh, Hylätty 23-23. Sitten vuorossa tarkistus 205 puolesta. Against. Vastaan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 En pysty kyllä käsittämään, miten yhden tarkistuksen hylkääminen saa joku toisenkin hylättyä. Tällainen juttu oli jo aikaisemmin. Well, that's beside the point. Juuri sen takia ei se raukea sinällään tai sellaisenaan. Se on kyllä erilainen. Joten 206 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen 206. One more to vote. And that's rather heavily carried. Aika selvästi hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 207kin. Olen pahoillani. Mutta äänestyskäytännöt täällä kovasti vaihtelevat. Vielä pari ääntä lisää. Äänestys päättyy. 23, 23 taas, jos peruans vastustaa, joten hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 vedetty pois. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen 212. Yksi ääni vielä tarvitaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 61 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imku 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tuloksen? Näyttää hylätyltä, mutta vähän vaikea.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 Niin. Plugged in, so it's okay. Uh, compromise A. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää uudestaan. Siis ensimmäinen osa komposi puolesta, ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme toisen osan, ilmeisesti kylläkin hyväksytty. Everybody's voted. Hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227, 45 puolesta vastaan. Voinko tarkistaa tämän tuloksen? Oh, well, that's rejected. Hylätty. Sitten 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen, vaikka hy- hyväksytulta näytti. One more to vote. One more to vote. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Inko yksi puolesta. Inko one in favor. Puolesta Inko yksi. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen Inko 1. Okay, everybody's voted and that's rejected. Oletteko äänestäneet, se on hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 68, mutta taisi sekin raueta. Varma ei voi olla. Yhdellä raukesi. Inko kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 71. Voted and that... 26 vastaan, 27 vastaan oikeastaan, 72 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan sekin, 72. hylätty. Joko kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten on vedetty pois ja tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Kaksi ääntä vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 vastaan. 73. Schwam. This, but um, as the vote on compromise G kun gstä on äänestetty näin tiukasti 23-23 ja tämä on muuttunut sen jälkeen, kunnes ajan mahdollistettiin niin Oliko tämä todella 23-23? Voidaanko tarkistaa jälleen? As it was in the room there. Säädöstään silloin, kun tilanne oli. Jos tänne tulee jotain muuta, niin ne eivät toista. Ne eivät tehdä tuota, sori. Sitten voisimme aloittaa koko äänestyksen uudestaan, kun joku tulee tänne. Ei. Äänestimme kompromissista. Ja joku kysyi, miten se meni. Ja sanoi, että palaisin siihen. Kun hän tarkastan. Aina tarkistan, kun äänestöstä käydään. Mutta en kelaa takaisinpäin. Kun tiedämme, että kortteja tulee ja tilanne muuttuu. Se on vähän prosessi. Yritän olla mahdollisimman reilu. Mutta nyt mennään liian pitkälle. Tarkoitus 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 73. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Joka neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta. Sorry joku hyväksyttiin. Niin tämä oli hämmentävää. 80. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. One more to vote, and that is carried. Hyväksytty. Hyväksyttiinko kompromissi A. 82 puolesta. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 83. Vielä yksi ääni. Äänestys päättyy 84 puolesta vastaan tyhjää saman luvun. Tarkistus neljä puolesta. Puolesta vastaan hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ilka seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ilko 8 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tai se tuli hylätyksi. But not sure. Closing the vote and that was rejected. Hylätty yhdeksän puolesta. Ravesittelijä yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan yhdeksän. Tämä oli vähän hämmentävää. Yksi ääni puuttuu ja se hyväksytään. Imko yhdeksän puolesta vastaan hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 92. Voted, that's carried. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Juri 11. Vastaan hylätty. 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. Neljätoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistinta. 14. Hyväksytty. Uh, 93 falls. Amendment 12. 12 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta tyhjä, vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. One more to vote. Vote's closed. Äänestys on päättynyt ja se hylättiin 95 puolesta. Sitä on tyhjää hyväksytty. Viimikko 16.2 osa Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan ensimmäinen osa. Oletko äänestäneet? Toinen osa oli ihan varmaan, että tämä on järkevää. Se, tätä rauhoita, koska tämä ei ole järkevää. 97 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan 97. Oletko äänestäneet? Sekin on hylätty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. No, oh, Se oli hyväksytty. Tarvitsetteko tauon sen selvittämiseksi, missä mennään? Selvä. Nyt äänestetään elektronisesti tekstistä muutettuna. Oletteko äänestäneet? 40 puolesta, kolme vastaa, neljä tyhjää. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaa. Äänestys alkaa. kaksi puolesta. Neljä tyhjää. Estelijä. Haluatko käydä neuvotteluihin? Niin, kiitos paljon puheenjohtajan. Halua puhua liian pitkään. Kiitos muille ryhmille ja varjoesittelijöille. Lyhyessä ajassa kuitenkin monilta osin saatiin kompromissia aikaiseksi. Olen hiukan pettynyt siihen, että 23-23 äänestystulos oli monissa äänestyksissä. Ei tämä ole paras pohja trilogille, mutta eiköhän poliittista tahtoa kuitenkin löydy yrittää, joten pyytäisin kollegoita antamaan minulle tämän neuvottelumandaatin. I'm opening the vote on, on uh, Mr. Langen. Langen. Also bei so vielen... Uh... No nyt kun näin monet äänestykset olivat keskeisen tärkeitä ja yhden äänen voimin ainoastaan, niin mielestäni tämä pitäisi viedä täysistuntaan. Vaikka se ei ehkä helpota esittelijän työtä. Okay, Robert. Je suis tout à fait de, euh, de... Olen aivan samaa mieltä tästä puhunut henkilökohtaisesti. En usko, että meidän kannattaa mennä trilogiin äänestyksellä, jotka joskus ovat ihan sattum, sattumista nämä tulokset. Ei tämä ole parlamentin lausunto, se pitää viedä asia täysistuntoon. Tämä on ainoa oikea tapa käsitellä tämän tyyppisiä kysymyksiä. I, I understand the, the... Ymmärrän esitetyt kommentit. Voimme äänestää päätöksestä, ryhdytäänkö neuvotteluihin. Aloitetaan äänestys, tarvitaan 26 ääntä se, sen puolesta, että neuvottelut aloitetaan. Okay. I'm closing the vote. Lopetan äänestyksen 24 puolesta. 12 vastaan. Neuvottelutiimi. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esitteli ja varjoesitteli. Paljon kiitoksia. And for those who are anxious, the next meeting is... Ja niille, joita kiinnostaa, tiistaina 28. kello neljältä on seuraava kokouksemme.